la prezidente. Buongiorno, la seduta è aperta. Il primo punto allora... Hyvää huomenta. Jatkamme kokoustamme. Ensimmäinen asia esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä. Ja annan sitten äh, puheenvuoro herra Simpsonille viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Good morning, President. Is, is it, is it... Hyvää huomenta, puhemies. Kannattaako aloittaa, kun komissio ei ole täällä vielä komission sen paikalla?